joita tämä fundamentalistien isku ei horjuta heidän vakaumuksessaan. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αυτή τη Δευτέρα. Hyvät kollegat, tässä 10. syyskuuta tämän viikon maanantaina tuli suositus parlamentin valiokunnalta ja maatalousvaliokunnan suositus on myös annettu ja mitään vastaväitteitä ei ole esitetty tästä näistä suosituksista alkaa 4 tunnin sisään niin, että näin ollen työjärjestyksen mukaisesti nämä ovat suosituksia, jotka voidaan katsoa tulleen hyväksytyiksi 11. syyskuuta alkaen. Ja tämä, nämä päätökset julkistetaan sitten uh, istunnon pöytäkirjasta. Olkaa, olkaa hyvä. Kiitos. Kyllä, Eller, eikö te Ähm, ähm, Puhemies, haluaisin äh, Euroopan parlamentin ja USAn yhteisen valtuuskunnan puheenjohtajana ja erityisesti äh, USAn suurlähettilään läsnä ollessa ja korkea-arvoisten USAn hallinnon edustajien läsnä ollessa haluamme, esittää sitoutumisemme sen puolesta, että tällainen hyökkäys mihin tahansa demokraattiseen ja erityisesti diplomaattiseen edustustoon on, äh, se ansaitsee jyrkän tuomion. Meidän solidarisuutemme osoitamme uhreille, mutta me myös kehoitamme Lepoon hallitusta varmistamaan diplomaattiedustustojen äh, turvallisuuden. Kiitoksia. Kollegat, seuraava kohta on äänestykset, yksinkertaistu, menettely, Parvanova, Himes, Be, Beserel,